puheenjohtajakokous on 4. maaliskuuta torstaina hyväksynyt 2010 137 artiklan mukaan työjärjestyksessä. Maanantai ja tiistai, siihen ei ole muutoksia, ei ole esitetty mitään muutoksia. Esityslista, esityslistaan, no sitten jos on, katsotaan keskiviikkoa, Rova Rebecca Harms esittelee vihreiden ehdotuksen ja GUE-ryhmän ehdotuksen. Olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Me olemme uudelleen pyytäneet, että geenimuunneltujen perunoiden, amflora-merkkisten perunoiden asia otetaan esityslistalle seuraavista syistä. Sen jälkeen, kun komissiossa nyt on terveyskomissaari, joka on vastuussa geenimuunneltuista organismeista, niin kansalaiset ajattelevat, että nyt huolellisemmin tullaan käsittelemään näitä geenimuunneltuja organismeja, mutta nyt on kuitenkin päinvastainen tilanne ja minusta tämä on skandaali. Se, että terveyskomissaari nimenomaan äh, ei ole ottanut huomioon WHOn äh, huolenaiheita. Ja sitten toiseksi viime lainsäädäntökaudella komission ja neuvoston välillä oli äh, lupamenettelyistä paljon erimielisyyttä, koska monet jäsenvaltiot eivät hyväksyneet lupamenettelyä jota komission puheenjohtaja Barroso vei eteenpäin. Ja sovittiin, että noudatetaan toista huolellisempaa menettelyä, joka tullaan kehittelemään. Ja nyt tämä menettely, minä olen sitä mieltä, että suurin osa kansalaisista vastustaa näitä geenimuunneltuja organismeja ja siksi pyydän, että keskustellaan tästä ja pyydän, että tällä viikolla käydään keskusteluasiasta. asiasta. Kiitoksia puhemies. Ja pyydämme nimenhuutoäänestystä tähän. Haluaisin kysyä, haluaako joku pitää puheenvuoron tukien tätä esitystä? Herra Schulz, olkaa hyvä. Support. Against. Ai, se oli vastaan. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Niin mahdollisesti voimme arvioida yksittäisesti näitä ajatuksia, mutta minun mielestäni kun asia on näin tärkeä, niin meidän pitäisi pystyä antamaan oma kantamme. Me saamme usein kuulla asioista, jotka ovat hyvin kaukana Euroopan unionista. Ja e, tämä on sellainen asia, joka koskettaa meitä kaikkia, kaikkia äänestäjiä. Minun mielestäni sen pitäisi tulla esityslistalle. Kiitoksia. Sitten herra Schulz pitää puheenvuoron vastaan. Kiitoksia puhemies puhemies. Olen kollega Harmsin kanssa myöskin samalla lailla huolissani. Me olemme monissa jäsenvaltioissa kokeneet erittäin ristiriitaisia keskusteluja tästä aiheesta. Jo viime viikolla puheenjohtajakokouksessa sanoin sen, minkä haluan nyt toistaa. Minusta ei johda tavoitteeseen se, että me nyt ilman päätöslauselmaa käymme keskustelua. Minusta olisi mielekkäämpää se, että että me annamme toimeksiannon toimivaltaiselle valiokunnalle, että he nimittävät esittelijän ja sitten valiokunnan pitäisi käsitellä myöskin lupamenettelyä eh, tekniikan ohella. Eh, ja tätä asiaa on komissiossa käsitelty kahdeksan vuoden ajan Euroopan lainsäädännön pohjalta ja se on enemmistöpäätöksellä laadittu. Ja nyt eh, päätökset tehdään komissiossa ja meidän täytyy nyt tutkia tätä. Ei pidä olla niin, että tehdään tällaisia päätöksiä ilman, että kuullaan parlamenttia pitäisi olla niin, että parlamentin kantaa kuullaan tästä ja siksi meidän pitäisi nimittää esittelijä, joka tutkii tätä ehdotusta ja sitten mahdollisesti saamme tällä lainsäädäntöenemmistön sen asian taakse, että vaadimme komissiota tarkistamaan asian. Minähän en pysty kaikkea yhdessä minuutissa esittämään. Olen ihan kohta valmis, mutta toivomme, että saamme lainsäädännöllisen enemmistön ja sitten tavoitteena on se, että toimielinten välisessä sopimuksessa, kun meillä on velvollisuus asia hoitaa, niin minusta tämä olisi paremmin parempi kuin tällainen pikakeskustelu, joka nyt on tarkoitus käydä. Kiitos paljon, herra puheenjohtaja. Katsotaan työjärjestystä työjärjestyksen mukana ovat yhden minuutin puheenvuoroja sekä esitystä tukevat että sitä vastustavat. Ja pyytäisin, että tätä aikaa ei pidennetä, koska esitystä menee vin- pieleen ja aikataulu epäonnistuu. Tässä pyydettiin nimenhuutoäänestystä ja siirrymmekin äänestykseen. Kuka tukee esitystä, jonka esitti Rebecca Harms? Olkaa hyvä. Proszę, otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Wszyscy głosowali? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 82 puolesta, 182 vastaan, 15 tyhjää. Tämä, tätä esitystä ei hyväksytty. Esityslistaa ei muuteta. Torstaiksi ei ole esitetty muutoksia, eli esityslistasta on päätetty koko kuluvalle viikolle. Seuraava kohta esityslistalla on puhemiehen julkilausuma kansainvälisestä naistenpäivästä. Hyvät jäsenet, hyvät kollegat, naistenpäivä on erilainen juhlapäivä kuin se, jonka muistamme ainakin keski euroopan maissa. 8. maaliskuuta emme aina pelkästään tuntemillemme naisille kukkia. Päivä on myös mahdollisuus vakavaan keskusteluun tasa-arvosta, siitä miten tuetaan äitejä perheissä, joissa on monia lapsia ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Euroopan parlamentti aktiivisesti osallistuu tähän keskusteluun. Naisten oikeuksien tasa-arvon valiokunta on erityisen tärkeä valiokunta. 2009 marraskuussa hyväksymme päätöslauselman naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta. Siinä vaadimme Euroopan unionin komissiota ja jäsenvaltioita luomaan yhteisen toimintaohjelman tätä väkivallan muotoa vastaan. Meillä on kunnianhimoa siihen, jotta EU voisi antaa esimerkkiä koko maailmalle tässä asiassa. Naiset, naisin täytyy kiinnittää enemmän huomiota, koska täytyy pelastaa Eurooppa kun väestö ikääntyy, mutta sitä ei voida tehdä äitien kustannuksella, vaan äideillä täytyy olla mahdollisuus ammatilliseen etenemiseen samaan tapaan kuin miehillä. Esikoulut, lastentarhat, työpaikat ovat vain yksi tavoista tämän tavoitteen toteuttamiseen. Kuitenkin äidit, jotka haluavat jäädä kotiin lasten kanssa, heillekin pitäisi olla siihen mahdollisuus. Esimerkiksi niin, että on vastaavia verojärjestelmiä, jotka lasketaan koko perheen perusteella, esimerkiksi tämän avioparin. Meidän tavoitteemme on täysi tasa-arvo siellä, missä mahdollista ja siellä, missä välttämätöntä, eli kaikkialla. Syrjintä työssä ja yhteiskunnassa, se täytyy saada menneisyyteen. EU:ssa naiset ja miehet ovat, heillä on samat oikeudet ja samat arvostus. Se on myös tehtävä meille Euroopan parlamentissa kaikille naisille. Toivon Euroopan parlamentissa, että heidän päivänsä oli aina, etteivät he koskaan tuntisi syrjintää. Et, ja että teitä olisi yhä enemmän Euroopan parlamentin jäseninä. Kiitoksia paljon. Nyt sitten on poliittisten ryhmien puheenvuorot. Euroopan kansanpuolueen nimissä puhuu Rova Wortman Kohl. Olkaa hyvä. Eh, voorzitter eh, zoals vandaag. Kiitoksia puhemies. Niin kuin jo sanoitte, niin tänään on kansainvälinen naistenpäivä. Eh, jopa sadas päivä. Olemmeko me paljon saavuttaneet? Meillä on pitkä matka